dynamiikka, joka on nyt syntynyt palveludirektiivin täytäntöönpanon seurauksen, äh, seurauksena, jatkuu parlamentin ja meidän välillämme. La discussione è chiusa. Kiitos tästä asiasta. Äänestetään huomenna kello 12. Keskustelu on päättynyt. Seuraavaksi esityslistalla Diana Wallisin mietintö aiheesta vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt siviilikauppa- ja perheasioissa. Annan puheenvuoron esittelijälle neljä minuuttia. Thank you, President, Commissioner. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Vaihtoiset riidan ratkaisumenettelyt tässä koskevat siviilikauppaa ja perheasioita, mutta periaatteessa keskitytään kuluttaja-asioihin. Ajatuksena on antaa ihmisille pääsy oikeuskäsittelyyn ja näin pyritään edistämään rajat ylittäviä liiketoimia, sillä viime vuosina on liikaa pelätty sitä, että oikeudet saadaan toteutumaan. Perinteinen oikeus on hyvin hidasta, monimutkaista ja kallista. Nyt kun haluamme edistää rajat ylittäviä liiketoimia ja kauppaa, on löydettävä myös uudenlaista siviilioikeudellista toimintatapaa, sellaista, joka on helpompaa, nopeampaa, halvempaa ja joka tuo hyviä tuloksia. Monen vuoden ajan on ollut verkosto, vaihtoehtoisia riidan ratkaisumenettelyyhteyksiä. Komission koordinoi tämä ECCnet ja Finnet. Ne ovat olleet menestyksekkäitä, mutta ne eivät kuitenkaan riitä, sillä niiden kautta ei saa vastausta suurpan osin kysymyksistä, kun ihmiset haluavat oikeutta saada. He tietävät, mistä tuomioistuin löytyy, mutta eivät tiedä, mistä vaihtoehtoinen riidan ratkaisutaho löytyy. Näitä tietoja on annettava ihmisille. Tarvitaan sellainen järjestelmä ja varmistettava, että kaikki kuluttajat voivat ottaa tällaisiin tahoihin yhteyttä riitojen ratkaisemiseksi. On varmistettava, että menettelyt ovat laadukkaita, että koulutetaan ne henkilöt, jotka riitoja ratkaisevat ja että laatua myös seurataan riippumattomasti. Tähän suuntaan haluamme edetä, emme ainoastaan vaihtoehtoisen riidan ratkaisun osalta, vaan myös verkkovälitteisen riitojen ratkaisun osalta. Ihmiset ostavat netin kautta ja siksi olisi tärkeää, että tätä kautta voitaisiin myös riidat ratkoa. Tämmöinen kuitenkaan pitäisi koskea nyt ainoastaan yhtään osaa kuluttajariidoista, vaan pitäisi yhdistää tämä asia muihin yhteisön välineisiin. Sopimus, oikeusehdotus, eli myyntioikeus ja valitusmahdollisuudet. Kaikkiin näihin pitää ottaa riitojen ratkaisumahdollisuus mukaan. Vaihtoehtojen riitojen ratkaisu pitää olla osa uudenlaista rajat ylittävää oikeudellista kulttuuria tälle vuosisadalle. Sen pitää olla kattavaa, mutta kaikkein tärkeintä olisi, että nämä muutokset nyt toteutuisivat kuluttajien osalta PK-yritysten liiketoimissa myös. Tämän pitää asettaa etusijalle ja tämä parlamentti odottaa suurella mielenkiinnolla komission esitystä ennen vuoden loppua. Kiitos. Kiitos. Aloitamme keskustelun ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä eräs osa. Kiitos puhemies. Vaihtoehtoinen riitojen ratkaisu on nyt yleisesti käytössä. Ympäristö, työelämän ja kansainvälisissä asioissa – meidän valikuntamme on tässä laatinut lausunnon sen takia, että voitaisiin varmistaa sen, että kuluttajan oikeudet toteutuvat. Tarvitaan Euroopan tasolla koordinoitu järjestelmä. On tärkeää se, että jäsenvaltiot ja asianomaiset tahot tekevät yhteistyötä. Tätä yhteistyötä on edistettävä, eninkään tehtävä tästä pakollista järjestelmää. On tämä tarpeeksi tietoa kyseistä menettelystä, näin voidaan saada aikaiseksi säästöjä yhteiskunnallisesti. Jäsenvaltioiden tason lisäksi pitäisi pystyä varmistamaan se, että 27 jäsenvaltiossa tämän menettelyn edut voitaisiin käyttää hyväksi. Kiitos. Kiitos. Seuraavana rei, kollega Reitova. Děkuji. Dlouhodobě podporuji alternativní řešení sporu, ale s jednou velkou výhradou. A to... Kiitoksia. Minä olen tukenut tätä esitystä, mutta minulla on yksi varaus. Se liittyy perheasioihin. Tämä asia kuuluu jäsenmaiden toimivallan piiriin ja niiden omat perinteet täytyy ottaa huomioon. Monimutkaiset perheriidat, joihin lapset usein liittyvät, ovat sellaisia, että ne pitäisi erityisten näiden asioiden asiantuntijatuomareiden ratkaista. Euroopan unionin ei pitäisi sekaantua näihin kysymyksiin. Muutoin vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt ovat erittäin hyviä, sillä ne ovat nopeampia, tehokkaampia ja helpompia. Näitä järjestelmiä pitäisi kehittää internetissä ja niitä pitäisi automaattisesti tarjota ja niistä pitäisi tehdä houkuttelevampia myöskin yrityksille, jotta voisimme vastata puolueettomuuden, läpinäkyvyyden, joustavuuden periaatteisiin. Olen monta kertaa huomauttanut, että meidän pitäisi vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyiden kokemuksia, joita .eu netissä on käyttää hyväksemme. Pyydän komissiota painostamaan Tsekin tasavaltaa enemmän tässä asiassa. Siellä tämä toimii ei toimi kunnolla. Kiitos. Kiitos, seuraavana kollega Vasescu. Mm, kiitos puhemies. Minäkin haluaisin kiittää eh, esittelijä Vollisia tämän mietinnön laatimisessa, joka kytkeytyy myös 2020 strategiaan. PK-yritysten yrityksille vaihtoehtoisen sovittelumekanismien helpottaminen on hyvin tärkeää. Tässä tietenkin tulee esille myös sovittelun luottamuksellisuus ja toisaalta se, että kustannukset ovat alhaisemmat. Sovittelumenettelyt toimivat yritysten välillä kuitenkin jäsenvaltioissa Euroopan tasolla, tai Euroopan tasolla tarvitaan jonkunnäköistä harmonisointia, jotta oikeusjärjestelmiä voitaisiin lähentää toinen toisiinsa. Minä vetoan siihen, että sovittelumenettely pidettäisiin mahdollisimman yksinkertaisena. Grazie, la parola... Kiitos. Ja seuraavana kollega Kosta. Grazie presidente. E ho molto apprezzato nella relazione. Kiitos puhemies. Pidin kovasti Rova Wallisin mietinnöstä, joka koskee vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyä, jossa mietitään horisontaalista kasvumahdollisuutta. Tämä on hyvin tärkeää kaikille tuotteille, kaikille eri aloille, erityisesti kun kyseessä ovat perhekiistat. Ja jos ajatellaan tätä asiaa, se on hyvin tärkeää siksi, että avioerojen jälkeen tulee yhä enemmän riitoja, jotka liittyvät näihin puolisoihin, jotka ovat eri kansalaisuutta ja tämä sitten vaikuttaa naisten, ei kun lasten asemaan sovittelija pyrkii edesauttamaan ratkaisujen löytämistä ja sen takia on jatkettava tällä tiellä huomioitava samaisti periaate on muistettava asetus vanhempain vastuusta 2005 vuodelta ja muistettava myös asemaa välittäjänä tässä lastenhuoltajuusasiassa. Toivottavasti komissio huomioi tämänkin asian. Kiitos. Äh, rouva komission jäsen, rouva puhemies. Tämä toimi koskettaa eräitä perusoikeuksia. Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt ovat vaihtoehtoisia menetelmiä, jotka välttävät oikeustoimet sovittelun kautta oikeus käyttää kolmatta henkilöä tuomioistuimen ulkopuolella todistaa sen, että tämä vaihtoehto on hyvin tehokas ja säästäväisempi. On sääli, että jäsenmaissa on vähän tietoa näistä riidanratkaisumenettelyistä, sillä vain harvat henkilöt tietävät, kuinka pitäisi tehdä pyyntö tällaisesta vaihtoehtoisesta riidanratkaisumenettelystä. Tämän vuoksi mielestäni meidän pitäisi informoida kansalaisia paremmin näistä mahdollisuuksista, sillä tämä on mahdollisuus välttää konflikti ja mahdollisuus ratkaista riita eh, sellaisella tavalla, että se hyödyttää molempia osapuolia. Tilanteen täytyy kuitenkin olla tasapainoinen niin, että oikeus toteutuu mole, molemmille osapuolille. Kiitos. Grazie, la parola. Kiitoksia kollega Zaposka seuraavaksi. Grazie, signora presidenta. Podporujem myšlienku hľadania dohody. Považujem za prospešné, ak sa za účelom zvýšenia právnej istoty. Kiitos. On hyvä ajatus pyrkiä harmonisoimaan tätäkin alaa. Ja, ja yhdenmukaistaa vaihtoehtoisia rian ratkaisumenettelyjä näillä aloilla, jotta kansalaisilla on paremmat mahdollisuudet. Tällä tavalla löydetään mahdollisuus ratkaista riidat muualla kuin oikeusistuimessa, joka hyödyttää kaikkia puolia, osapuolia. Perheoikeushan mainitaan tässä otsikossa – mutta se ei kuitenkaan oikeastaan kuulu niiden toimijoiden, eh, tai, tai perheoikeus ei kuulu tämän eh, menettelyn piiriin, kun ajatellaan millaisia eh, ongelmia syntyy, syntyi kun koitettiin äh, helpottaa eurooppalaista avioeroprosessia. Siinähän lapsilla ei ollut oikeastaan edustusta lainkaan. La parola all'onorevole pa- Kiitos, seuraavana kollega Paska. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Vaihtoehtoinen riidan ratkaisu siviilikauppa- ja perheoikeuden alan asioissa voisi olla nopeampi ja halvempi tapa toimia. Siksi olisi tärkeää, että ihmiset saisivat tietoa olemassa olevasta lainsäädännöstä ja niistä mahdollisuuksista, mitä se tarjoaa. Erityisesti on olemassa asetus, joka koskee vähäisiä saatavia ja toisaalta sovitteludirektiivi siviili- ja kauppa-asioissa ovat vaihtoehtoinen tapa ratkaista riitoja sekä maan sisäisesti että maiden välillä. Tietojen antaminen yleisölle voisi edistää näiden menettelyjen käyttöä ja näin tuomioistuinten eh, työtaakka vähenisi se, että asioita pyrittäisiin ratkomaan tuomioistuimen ulkopuolella voi myös vähentää sitä kuinka rankkaa tämä psyykkisesti voi olla esimerkiksi perheen sisällä pitkä tuomioistuin prosessi. Siksi kannattaa tällaisia menettelyjä tukea kaikilla tasoilla. Kiitos. Grazie. Ehm. Kiitos. Annan seuraavasti, seuraavaksi puheenvuoron komissaari Redingille. Olkaa hyvä. President, Rouva puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, komissio tervehtii ja tukee vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä ja tuemme myöskin teidän ehdotuksianne, mitä tulee lainsäädäntöehdotuksiin kuluttajatilanteissa vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä. Te tiedätte, että vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely on yksi niistä ehdotuksista, jotka kuuluvat sisämarkkinapakettiin, pakettiin jonka kollega Dali tulee tekemään. Hän tekee kaksi ehdotusta, jotka komission on tarkoitus 23. Eh, marraskuuta hyväksyä. Yksi on puitedirektiivi liittyen vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenettelyihin ja toinen liittyen online riitan ratkaisumenettelyihin. Tarkoitus on varmistaa, että kuluttajat ja yritykset pääsevät vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenettelyihin hyötymään niistä, mitä tulee online-kauppaan ja riitoihin kaupan tarjoajien ja kuluttajien välillä. Tämä tulee olemaan yksi ensimmäinen askel tehokkaaseen tuomioistuimen ulkopuolella tapahtumaan riidanratkaisuun. Komissio tietää, kuten mainitsette mietinnössä, että meidän pitää keskittyä erityisesti pk-yritysten asemaan – komission kuulemisprosessin aikana liittyen riitatapauksiin. Eri osapuolet olivat hyvin selkeitä. He haluavat erilaisia työkaluja, jotka voitaisiin ottaa myöskin yritysten välisiin riitoihin käyttöön. Meidän pitäisi olla tarkempia. Tämän vuoksi komissio tarkastelee tällä hetkellä erityyppisiä riidanratkaisumenettelyjä, sovittelua, erityisesti rajat ylittävissä yritysten välisissä riitatapauksissa. Olemme aivan tämän työn alussa tällä hetkellä ja tulemme tarkastelemaan kaikkia mahdollisia ongelmia, joita saattaa yrityksillä olla, erityisesti PK-yrityksillä. Ja me otamme vastaan kaikki ehdotukset kun olemme tekemässä tätä työtä. Jos työn tulos on positiivinen, kuten uskon, lopulta tulen esittämään lainsäädäntöehdotusta. Mitä tulee sitten sovitteludirektiiviin, se on hyvä mahdollisuus ensitilassa, erityisesti kuten on mainittu perheoikeuden alalla, jossa osapuolet joutuvat menemään tuomioistuminen eteen, koska eivät pysty ratkaisemaan tilannetta ja tämä saattaa pahempaa tilannetta. Sovittelu olisi nopeampi ja halvempi tie ratkaista ongelma. Te tiedätte, että sovitteludirektiivi, jota toteutetaan kaikkialla paitsi Tanskassa, 21. toukokuuta 2011 lähtien tätä direktiiviä voidaan siis kauppa-asioihin ja siviiliasioihin toteuttaa perheoikeuden alalle ja riitoihin kuluttajien ja kauppien välillä yksi ainut poikkeus on se, että tässä osapuolet eivät pysty valitsemaan menettelyä. Komissio tukee parlamentin ehdotusta. me tulee sovitteludirektiiviin liittyviin avainkysymyksiin luottamuksellisuuteen, läpinäkyvyyteen, joustavuuteen, sopimusten tasapuolisuuteen. Ne ovat yleisiä standardeja kaikissa mahdollisissa vaihtoehtoissa riidanratkaisumenettelyissä, mitä tulee sovitteluun erityisesti. Yhdeksää jäsenmaata vastaan on aloitettu rikkomusmenettely 20 jäsenmaata on ilmoittanut komissiolle kansallisista toimeenpanomenetelmistä ja minä seuraan tilannetta hyvin tarkasti muissa jäsenmaissa. Grazie, commissario. La discuss- Kiitos, komissaari. Päätän keskustelun tästä aiheesta. Mietinnöstä äänestetään huomenna kello 12. Seuraavana esityslistalla sitten